parlamentille hyväksyttäväksi seuraavan istunnon alussa. jos vastalauseita ei ole välitän tämän päivän istunnossa hyväksytyt päätöslauselmat viipymättä päätöslauselmissa mainituille henkilöille ja elimille.